neuvostoon. Anteeksi nyt. Niin, eh, äänestysselitykset vielä. Mr. Lambronidis. Herra Lambronidis, hänellä on työjärjestyspuheenvuoro, olkaa hyvä. President. Herra puhemies, vain että ymmärrän. Se, mitä te kerrotte nyt meille, on, että kun äänestetään varapuhemiehestä, on mahdotonta koskaan, että saadaan määräenemmistö, koska voi äänestää vain puolesta tai tyhjää. Ja jos tyhjää ei lasketa ääniksi, niin silloinhan periaatteessa aina saa määräenemmistön. Sitäkö te tarkoitatte? As you recall, Mr. Lambrinidis. Kuten muistatte, herra Lambrinidis, niin parlamentin alussa oli kolme liittyä loppua, jolla valitin kaikki varapuhemiehet määräenemmistöllä. Ja se oli menettelytapa, jota silloin noudatettiin. Tässä tapauksessa oli vain yksi kandidaatti, ja koska hän sai enemmän kuin 168 ääntä, hän sai enemmän kuin määräenemmistön, ja sen takia hänet valittiin yhdellä äänestyks- äänestyskerralla. Ja tämä menettely on epätavallinen, mutta me noudatimme sääntöjä. Sorry, Mr. Ja herra Goebbelsillä on ensimmäinen puhe, ensin puheenvuoro ja sitten seuraava puhuja. Monsieur le, Monsieur le Président. Puhemies. Ehkä olette noudattanut sääntöjä, mutta 334 puoltoäänettä, 168 tyhjää, ja 287 henkilöä, jotka äänestivät puolesta, niin kyllä tässä tulee 789 meppiä, eli enemmän meppejä kuin mitä salissa olisi. Joten kyllä tässä on tapahtunut kuin Korsikan vaaleissa peukaloitu äänestys. Tämä on väärennetty äänestystulos. Täytyy toistaa äänestys. No, <clears throat> all right. No niin, selostus kuuluu herra Goebbelsille näin. Goebbels, kuunnelkaa. Herra Goebbels, vastatakseni kysymykseeni, kysymykseenne, totean, että on syntynyt väärinkäsitys useamman jäsenen kohdalla, koska tuolla ruudulla e- ehdoton enemmistö esitettiin ikään kuin tavoitteena. Ei, vaan kyseessä oli vain siitä, että tässä olisi kyse ehdoton enemmistö. Sitä ei pitäisi lisätä kaikkiin annettuihin ääniin. Hän sai 334 ääntä. Se on enemmän kuin määräenemmistö ja sen takia hänet valittiin. On tehtävä aivan selväksi, että tämä 168 ei tarkoittanut 168 ääntä, vaan se kynnys, jonka hän tarvitsi ääniä tullakseen valituksi. Ehkä niin, seuraava puhuja, olkaa hyvä. Mr. Mr. Chairman, Puhemies. Minä en halua porautua yksityiskohtiin. Minä vain haluan muistuttaa teille siitä asiasta, että parlamentin puhemies kertoi meille, että ne, jotka äänestävät tyhjää ja ne, jotka äänestävät vastaan, äänestävät samalla tavalla. Tämä oli harhaanjohtavaa, mutta joka tapauksessa nyt kun puhemies antoi uuden pätevän selityksen, niin minun mielestäni kyllä äänestys täytyy toistaa sen perusteella, mitä te juuri sanoitte. I'm convinced that... Olen vakuuttunut, että jos äänestettäisiin uudestaan, tulos olisi sama. Oli, olen varma siitä, että ihmiset ymmärsivät äänestävänsä ihan normaalilla sähköäänestyksellä. Tulos oli selvä. Se, mikä ei ollut selvää, oli se, miten tuo luku 168 tuolla ruudulla ilmoitettiin. Se aihe, aiheutti kannusta. Ja varmastikin puhemies sitten, kun tulee eteen, selostaa asian vielä kertaalleen tarkemmin. Ja sitten vielä työjärjestyspuheenvuoro. Rouva Sänisten, teillä on puheenvuoro. Nazywam się Senyszyn. E, Panie Przewodniczący, no jednak te wyjaśnienia... Herra puhemies. Tämä selitys ei nyt ollut täysin tyydyttävä, koska jos sinulle kerrotaan, että vastaan äänestäminen ja tyhjän äänestäminen ovat yksi ja sama asia, minusta se on silloin ongelmallista määräenemmistön kannalta. Mikä on silloin määräenemmistö? koska silloin puolesta ääniä pitää katsoa suhteessa näiden tyhjien ja ei-äänten kanssa. Ja silloin ei ole oikein selkeyttä siitä, mikä tämä lopputulos lopullisesti sitten oli. Me kuulimme, että se on 334, 287 ja sitten 168 äh, tyhjää, näin Busek sanoi. Ja tästä tulee 789. Ja silloin tässä nyt oikeastaan tämä pistää miettimään, että mitä ääniä tässä nyt ei lasketa. Tämä on, ei ole hyväksyttävää. Koska Minusta tässä on kysymys myös siitä, miten on jaettu esimerkiksi äänet per maa ja miten on laskettu tyhjät ja ei-äänet. Ja minusta tämä tilanne on nyt hyvinkin epäselvä. Ja minusta, jos on epäilyksen häiväkin, niin pitää äänestää. Um, Minä otan ensin Sinclairin, sitten Goldnishin ja sitten vielä yhden puhujan. Ja kahden minuutin puheenvuoroja, olkaa hyvä. Mr. Sinclair, yes, we have the floor. Is this one? Yeah, Hi. Mr. Thank you, Mr. President. If... Kiitoksia. Kiitoksia. First of all... Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin kaksi selitystä. Ensinnäkin tästä varapuhemiehen äänestyksestä. Tämä ei ollut millään tavalla pätevä äänestys. Meitä harhaan johdettiin ja meitä houkuteltiin äänestämään ei. Me yritimme esittää puheen, työjärjestyspuheenvuoroja ja niitä ei kuunneltu, joten minä pyydän, että tämä äänestys toistettaisiin joko paperilla tai siten, että äänestetään puolesta vastaan tyhjää. Ne, kuten minä, jotka kritisoimme tätä instituutiota, kiitämme teitä me tulemme kyllä avoimesti kritisoimaan tätäkin tapausta. Toinen kritiikkini paikka on seuraava. Epäsitte minulta mahdollisuuden esittää äänestysselityksen Trampolousin mietintöön. Kyseessä oli nimenhuutoäänestys avoimuudesta. Minä äänestin vastaan. Ja nyt minulle ei anneta mahdollisuutta selittää, miksi äänestin vastaan. Mutta mm, kyllä, äänestäjäni luulevat, että minä äänestin avoimuutta vastaan. Haluan selittää, miksi äänestin mietintöä vastaan. Haluan äänestysselityksen, kiitos. On the first point, um... Ensimmäisestä kohdasta todettakoon, että henkilökunta, kuten myös puhemies, joka toimi puheenjohtajana, niin toteavat, että he käsittelevät kysymyksiä ja selvennyspyyntöjä tästä asiasta. No sitten tästä, tässä menettelyssä ei ole minkäänlaisia äänestysselityksiä tarjolla, mutta kirjallisesti voitte ne esittää. Seuraavaksi minulla on sitten listallani herra Golnish. Puhemies, olen kyllä ymmärtänyt, mitä täällä sanottiin ja kuuntelin, mitä sanoitte. Te sanoitte, että tämä 168 oli enemmistön kynnys, määräenemmistön kynnys. Näin minä ymmärsin, näin ainakin minulle käännettiin. Tämä kuulostaa kyllä epäuskottavalta, koska jos näin on, niin siinä tapauksessa otetaan äänestyskynnykseksi puolet niiden määrästä, jotka äänestivät puolesta. Hyvänen aika. Tämähän on ehdoton äänestys. Tämä on ensimmäinen kerta, kun minä tässä parlamentissa kuulen, että 168 ääntä olisi määräenemmistön kynnys. Joko varmasti ymmärsin väärin, mitä te sanoitte, mutta tämä menettely tuntuu minusta täysin absurdilta. Ehkä tällainen on sopiva sellaiseen äänestykseen, jossa on useita ehdokkaita, mutta ei nyt uuden varapuhemiehen äänestykseen. Tämä 168 oli tietokonelaskennan tulos sen perusteella, kuinka monta puolesta ääntä annettiin. Ja äh, minun täytyy nyt lopettaa matematiikan käsittely tässä vaiheessa, koska minulla on siitä huonoja kokemuksia. Sitten seuraava puhuja. It's exactly on this Kiitos puhemies. Nimenomaan tästä. Ensimmäistä kertaa olen Golnishin kanssa. Toivon mukaan tämä on ensimmäinen ja viimeinen kerta. Mutta Tosiasia on se, että kun on 621 ääntä, jotka äänestävät, niin silloin tarvittava määräenemmistö on ainakin 311. Olen hyvin iloinen tästä tuloksesta, koska meidän ehdokkaamme sai 334 ääntä, joten hän olisi valittu joka tapauksessa. Mutta pyytäisin, että te korjaatte tämän. Jos tämä ongelma on tietokoneessa, niin se kone on matemaattisesti väärässä on merkitty nyt ylös tiedoksi ja seuraava puheenvuoro. Minä en kyennyt äänestää e, en, koska minun koneeni toimi niin, että se näytti ihan kun olisin äänestänyt puolesta ja sen jälkeen se näytti vasta tyhjää, joten haluaisin myös nähdä millä tavalla nämä äänet on laskettu. Eikä tämä koskenut ainoastaan minua, vain useita kollegoita. He eivät kyenneet painamaan ensin tyhjää tai ei ääntä, vaan ensin piti äänestää kyllä ja sen jälkeen vasta pystyi vaihtamaan. Ja tämä kyllä mielestäni vaarantaa tämän äänestystuloksen. Sen vuoksi voitaisiin nyt tarkistaa se, millä tavalla nämä äänet on laskettu. Mm, koskaan tulevaisuudessa ei tätä järjestelmää enää kyllä käytetä, käytetään paperia, mutta seuraava puheenvuoro. Minä ehdottaisin niille, jotka ovat täällä vielä jäljellä, että me pidättä, pidättyisimme keskustelemasta tästä asiasta enää. On ihan päivään selvää, että 621 ääntä annettiin. Varapuhemies sai 300 ja risat 334. Se on enemmistö. Mennään eteenpäin. Jos suuri yleisö näissä 87 maassa katselevat, niin eivät kyllä kunnioita tätä parlamenttia. On suurempia ja tärkeämpiä asioita. Suuri työttömyys muun muassa. Ei nyt enää tuhlata aikaa tähän keskusteluun. Minä hyväksyn, hyvä varapuhemies, tämän teidän selityksenne hyväksyn myös puhemiehen esityksen, joten mennään eteenpäin ja käsitellään sellaisia asioita, jotka ovat tärkeitä. Thank, thank you, Mr. Uh... Kiitoksia paljon. Ja sitten herra Manders, olkaa hyvä. hyvä. Mr. Manders, you have the floor. Teillä on puheenvuoro, herra Manders. Dank u wel, voorzitter. Kiitos, eh, puhemies. Se selitys, mikä meille annettiin, se oli minulle hyvin selkeä, mutta olen pahoillani siitä, että monet kollegat puhuvat aina demokratian ja avoimuuden puolesta, häipyivät täällä nyt lounastunnille ja odottavat vain, että sähköpostia tulee perässä. Well, that's, that's, uh, decision for the president no, tämä on puhemiehen tehtävä päätös, mutta ehdotan sitä hänelle. Kaksi puheenvuoroa vielä. Rova Tain, teillä on ensin puheenvuoro. Sehr geehrter Vizepräsident. Puhemies, Nämä istunnot ovat avoimia ja tästä tuli nyt erittäin huono kuva ulospäin. Ja minä tässä oikeastaan vain toivoisin, että parlamentin web-sivuille selvitettäisiin tämä asia, koska ainakin yksi asia on väärin, koska tämä 168 ei voi olla määräenemmistön kanta, se voi olla 310 käsittääkseni jos nyt oikein ymmärsin. Ja pyytäisin, että tämä selvitettäisiin kirjallisesti meidän nettisivustoillamme niin, että jokainen kansalainen voi katsoa, mitä tapahtui, koska täällä oli myös hyvin paljon vierailijoita samanaikaisesti ja tämä antaa meistä todella huonon kuvan ulospäin. Kiitoksia huomiostani ja sitten vielä Rova Dancilla. Panie przewodniczący, jednak dla mnie sprawa... Kiitoksia puhemies. Haluaisin yhden asian sanoa. Jos tässä todellakin annettiin 334 puolesta ja 287 vastaan, niin ja sitten kun täytyy vielä katsoa tyhjien äänten, äh, nyt puhuja menettely mikrofoninsa. Anteeksi, annoin puheenvuoron Rova Dancilalle. Te olette jo puhuneet. Vastra convingerea domnului președinte, convingerea colegilor care au susținut că s-a întrunit aceste voturi. Niin, minun kollegani täytyisi huomioida. Meidän täytyy kaikkien tulla vakuuttuneeksi siitä, että tämä äänestys oli oikeanlainen ja meidän tulee selkeyttää tätä asiaa myös kansalaisten suuntaan. Kiitoksia paljon. Nyt tämä riittää. Haluan lounalle itsekin. No nyt sitten Kelistä äänestysselitys, herra Galaha. Uh, Kiitoksia kovasti puhemies. Haluan sanoa, että olen äärimmäisen yllättynyt. En kuitenkaan, olin tyytyväinen, en kuitenkaan yllättynyt siitä, että äänestys meni, miten se meni. Me olemme aina puhuneet siitä, että rahoitustukea Irlannille tulisi antaa. EUhan on tietenkin ollut ähm, tukenut äh, Lontoon ja Dublinin äh, hallitusten päätöstä tukea talo taloutta rajojen molemmilla puolilla. Ja rahastolle on annettu raha, tässä on yli kahden miljardin euron investoinnista kyse. Ja kun kerrannaisvaikutukset otetaan huomioon, niin tämä on mittava merkitys. Minä itse edustan omaa aluettani, ja jos olen ymmärtänyt oikein Irlannin kansainvälisen rahaston roolin erityisesti rauhanprosessin hyväksi. Satoja ja taas satoja työpaikkoja on luotu tämän rahaston ansiosta ja tällä tavalla myös huonossa jamassa olevat alueet ovat saaneet etua. Ja hyvä puhemies, olen sitä mieltä, että meidän tulisi kaikin tavoin pitkittää tätä erittäin hyvää hanketta. Kiitoksia. Ja sitten Rova Baradanka. Yksi presidente. He votado a favor de esta iniciativa porque... Kiitos puhemies. Minä äänestin tämän puolesta sen vuoksi, että päätavoitteena on tukea rauhanprosessia Pohjois-Irlannin ja Irlannin kesken. Ja jotta olisi mahdollista tukea tätä yhdistymistä, niin silloin täytyy parantaa kommunikointia eri ryhmien kesken yhteiskunnassa ja esimerkiksi Baskian maassa me olemme myös joutuneet kokemaan terrorismin väkivaltaa ja toivomme, että tämä voisi nyt johtaa siihen, että, että nämä ongelmat ratkeaisivat ja että nämä terroristit luopuisivat ikuisesti aseistaan. Ja toivomme, että voimme laskea samanlaisen solidaarisuuden varaan EU-sta, kun lähdemme rakentamaan Baskimaahan rauhaa ja jälleen yhdistymistä. Mr. Hannon. Thank you, Mr. President. No country has been so Kiitoksia. Mikään maa ei ole kärsinyt tällaisista aputoimista kuin Irlanti. Brian Lennon äh, talousministerimme on tehnyt aivan oikeita päätöksiä. Jokainen julkinen virkamies ylhäältä alaspäin, jopa äh, työttömyyskorvauksen nostajat ovat joutuneet kiristämään vyötään mutta Kreikassa ei ole tehty yhtään mitään. Eurooppa, ja siellä huomataan, että Eurooppa joutuu pelastamaan Kreikan, eikä pelkästään pelastamaan heitä periaatteessa, vaan Irlanta joutuu osallistumaan tähän pelastusoperaatioon vielä voimakkaammin kuin mikään muu Euroopan maa. Ja jokainen oikeaoppinen henkilö henkilö katsoi, että olisi aivan oikea, olisi aivan oikeata, oikea päätös antaa Euroopan jäsenvaltioiden painaa omaa valuuttaansa ja ostaa tällä tavalla itselleen aikaa. Tällä Tällä yritetään nyt tällä menettelyllä vain pelastaa muutaman tärkeän, äh, hyvin, äh, tämän hyvin äh, rikkaan miehen tai naisen kasvot, jotka ovat tärkeämmät kasvot kuin Trojan Helena, joka sai hukkumaan tuhansia ihmisiä miehiä. President, wasn't my intention Kiitoksia puhemies. En aikonut esittää äänestysselitystä, mutta esittelijä viittasi ainoastaan tohtori Pearslin ja Adamsin, että nämä olisivat saaneet aikaan rauhaa Pohjois-Irlannissa. No, tohtori Pearsley ja Adams ovat voineet saada aikaan moniakin asioita, mutta eivät kyllä rauhaa. David Tremble ja John Hume ratkaisivat ratkaisivat tai joutuivat ratkaisemaan näitä rauhan rakentamisen ongelmia. Haluan tehdä selväksi sen, että minä äänestin puolesta tänään, koska minä uskon, että Pohjois-Irlannissa edelleenkin tarvitsemme tukea, jotta voimme ylläpitää sitä, minkä olemme saavuttaneet. Eikä tämä millään muuta tarkoita sitä, että rauha jatkuu, vaikka molemmilla puolilla on sellaisia henkilöitä, jotka edelleenkin yrittävät saada aikaan epätasapainoa. Kiitoksia. Sitten vielä Koski. Kiitoksia, puhemies. Minä olin yksi noista 134 Euroopan parlamentin jäsenestä, jotka äänestivät Tökesin puolesta varapuhemiehen paikalle. Ja koska olen solidaarisuuden journalisti aikanaan, niin Ceausescun aikoina tämä olisi ollut se Shoara. Ja tämä oli Tokesin eduksi kaikki tämä härdelli. On harmillista, että nämä laskelmat koneelliset laskelmat eivät onnistuneet asianmukaisesti ja sitten kun ilmoitustuloksista annettiin, niin syntyi ristiriitaista sekannusta. Minun mielestäni minkäänlaista epäilystä ei pitäisi olla Tökesin valinnasta tehtäväänsä. Jos siitä olisi epäilyksen häivääkään, niin äänestys pitäisi suorittaa uudestaan, mutta minkäänlaista mahdollisuutta ei voi olla siihen, että saavutettu tulos ei olisi oike, oikeellinen. Uh, Lisäisin vielä omat huomioni. Minä olen ollut aina Tokeshin ihailija myöskin Chauseskun aikana ja myöhemminkin. Ja olen hänen ihailijansa edelleenkin. Ja olen iloinen, että hänestä, hänet valittiin ja olen harmeissani siitä, että hänet valittiin sillä tavalla kuin hänet valittiin. Meidän pitäisi olla siitä pahoillamme. No sitten siirrymme Marineskun mietintöön ja minulla on yksi äänestysselitys. Antoni Otsi, olkaa hyvä. Hyvät kollegat, tuin Marineskun mietintöä ja haluaisin kiittää häntä siitä, koska minun mielestäni tässä on kyse sellaisesta perusvaatimuksesta, joka on kilpailun edetys, edellytys, vaan myöskin Euroopan maiden el, elämän jatkumisen edellytys. Ja sen takia tämän tekstin läpimeno täällä parlamentissa ensimmäisessä käsittelyssä on erinomainen asia. Kiitoksia. Ja sitten siirrymme Martinin mietintöön ja ensimmäinen puhuja on herra Hannon. Mr. President, when we began our... Puhemies, kun aloimme äänestää, niin kohtasimme menettelyn, jota emme ole aiemmin kohdanneet. Ainoastaan kyllä äänet rekisteröitiin. No, tämä oli tietysti vain ajan kysymys. Juuri tällä tavalla Euroopan unioni on myös kansanäänestyksessä toiminut. Euroopan perustuslaki Lissabonin sopimus muun muassa 50 prosenttia ranskalaisista hylkäsi sen, hollantilaiset hylkäsivät, irlantilaiset hylkäsivät. Ja joka kerta sama reaktio. Kuitenkin mentiin eteenpäin niin riippumatta siitä, millä tavalla ihmiset olivat vastustaneet. Kuultiin vain kyllä ääniä, vaikka ihmiset olivat myös vastustaneet. Ja nyt me olemme yrittäneet säännönmukaistaa tämän menettelyn myös tähän parlamenttiin. Ihmisten ei enää ole mahdollista saada kirjoihin kirjattua kielteistä kantansa. Kysyn vain tässä, että mitä kohtaa sanasta ette, ei ette ymmärrä. Uh, Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Kun tarkastelen tätä mietintöä, ja myöskin sen hyväksymismenettelyä Lissabonin sopimuksen kohdalta, niin on mielenkiintoista, että kun puhutaan parlamentin jäsenille, he eivät itse asiassa tiedä, mitä Lissabonin sopimus sisältää ja kuinka se vaikuttaa äänestäjimme heidän jokapäiväisen elämänsä. Otetaanpa esimerkiksi koko Kreikan lunastuspaketti. Jos halutaan, että neuvostossa aiheesta puhuttiin, niin artikla 122 Lissabonin sopimus on sovellettavissa ja se piti olla solidaarisuuslauseke solidarisuuden nimissä, jos jäsenvaltio joutuu vaikeuksiin, jos esimerkiksi energia-alalla, niin kaikki muutkin jäsenvaltiot ovat hankaluuksissa. Taikka jos tulee esimerkiksi luonnonkatastrofi, niin silloin autetaan. Nyt tätä lauseketta käytetään tekosyynä silloin, kun euroalueen tai sen ulkopuolisen mm, jäsenvaltion pelastamiseksi, silloin kun se on hankkiutunut ongelmiin ihan omasta syystään. Meidän pitäisi olla aivan selväsanaisia äänestäjiemme kanssa siitä, mitä Lissabonin sopimus tarkoittaa. Tarkoittaako se sitä, että käytetään veronmaksajien rahoja sellaisten maiden pelastamiseen, jotka eivät huolehdi omista asioistaan? Puhemies, tämän parlamentin erinomaisuus ilmenee juuri siinä, että vaiennetaan Äh, vähemmistö, nämä niin sanotut underdogsit, kuten englanniksi sanotaan, untermenschit. Mm. Niin, ajattelen äh, kohtaa 27 äh, säännöissämme, joka liittyy sitoutumattomiin. Muistan, että puhemies ehkäpä tyhmimmän lausuman, jonka olen täällä kuullut, joka kuuluu niin, että asioita ei voida tehdä niin tai näin, koska olette eri mieltä kuin muut. Mutta hyvä puhemies, kyllä nimenomaan vaalissa olisi täytynyt voida päättää erimielisyydet. Se, että puhemies saa nimetä sitoumattomien edustajan on kyllä typerää. Tämä muistuttaa minua edellisestä Corbettin esittämästä äh, työjärjestysmuutoksesta. Äh, no, Corbethan nyt onneksi hävisi viimeksi Eurooppa-vaalit. Thank you. Kiitoksia. En ollut ihan samaa mieltä siitä, miksi minä kuulun sitoutumattomiin, mutta sieltäpä se nyt kuultiin sekin. Seuraava puhuja. Uh, Kiitos. Artikla 86 Martinin mietinnössä ehdottaa, että sitoutumattomat eh, eivät voi olla puheenjohtajakokouksen jäseniä. Ja tätä ei päätä sitoutumat itse, vaan puhemies. No missä nyt on oikeastaan ongelma tässä parlamentissa itsessäänkö, kun parlamentti valitaan, eihän silloinkaan ole täyttä konsensusta ja sen vuoksi me järjestämme demokraattisella tavalla vaalit ja edustajat sitoutumattomissa, heidän täytyy myös olla osa edustuksellisuutta ja senhän vuoksi he ovat mukana vaaleissa. Nyt äh, tulee sellainen tilanne, että parlamentista on tulossa tällainen mikkihiiriparlamentti, kun parlamentin puhemies äh, itse määrittelee vastustajiensa joukosta, kuka heistä on edustu, edustuksellinen ja kuka ei. Ja miltä pohjalta henkilökohtaisten sympatioiden vai ystävien puolesta vai minkä, mitä kriteereitä puhemies käyttää, kun hän valitsee eh, sitoutumista, eh, sitoutumattomista edustajia. Joten sen minä haluaisin eh, tietää ja emme ikävä kyllä ole saaneet mitään selitystä. Thank you. Kiitoksia. Ja sitten herra Paska. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Kiitoksia puhemies puheenvuorosta. Niin kaikilla kunnioituksella tätä instituutiota kohtaan. Kun puhuimme Lissabonin sopimukseen mukauttamisesta, niin meidän tulisi myös mainita se porsanreikä työjärjestyksessä, joka mahdollistaa kummallisen äänestyksen, kuten nyt tässä tapauksessa tapahtui, kun Tokes äänestettiin. En minä, kyllä tässä puhemiehet selostivat, antoivat erilaisia selostuksia äänestyksestä, mutta kyllä meidän täytyy myös kuulla niiden meppien ääniä, jotka olivat sitä mieltä, että heidän äänensä ei tullut oikein lasketuksi. Meidän tulisi palata tähän asiaan jollainen jäsenillä ei kerta kaikkiaan ollut mahdollisuutta tarkistaa, oliko heidän äänensä laskettu oikein. Olisi varmasti Tokeshin etujen mukaista, että palaisimme tähän äänestykseen uudemman kerran. Ja äänestäisimme niin, että kaikenlaiset e- e- epätäsmällisyydet voitaisiin välttää jatkossa. No seuraavaksi sitten herra Hanon rouva Dejevskan mietinnöstä. Greece is metastasizing across the Kreikan ongelma muodostaa metastaaseja kautta Välimeren maiden. Nyt pitää jo ryhtyä pelastamaan Espanjaa ja Van Rampöy on jo joutunut yli 700 miljardia pistämään sivuun, mutta se on aivan riittämätön. Ja kun tämä tauti leviää, niin sen lisäksi, että amputoitaisiin yksi osa, niin on määrätty kallista kemoterapiaa, joka on todella kallista, eikä tuloskaan ole varma. Eli pyritään luomaan tällainen taloudellisen hallinnon koneisto. Jotkut voivat kutsua sitä myös verofederalismiksi. Kaikenlaista verotuksen yhtenäistämistä, eurooppalainen valuuttarahasto, etc. etc. Kaikki tämä raha vain, jotta voitaisiin jatkaa näiden sairaiden osien hengissä pitämistä. Paljon helpompaa olisi antaa näille maille mahdollisuus devalvoida – Aika korkean hinnan odotamme veronmaksajien maksavan. Kiitos. Right. Joo, kyllä. Hyvät loppusoinnut. No sitten Cashmanin ö, mietintöjä ensimmäisenä herra Mastella. In occasione del vertice del millennio 2000 että huippukokouksessa rikkaimmat maat, kuten Euroopan unionin maat, uudistivat sitoumuksensa joidenkin 2015 vuoden tavoitteisiin, esimerkiksi köyhyyden ja nälän vähentämiseen, terveydenhuollon parantamiseen esimerkiksi ö, kehitysmaissa. Tänä päivänä Eurooppa, joka on päätoimija maailmanlaajuisesti, kehitysasioissa on otettava johtoasema. Viime vuosina kuitenkin miljoonat ihmiset kärsivät eri puolilla maailmaa. Paljon on tehty, mutta paljon vielä tehtävää ottaen huomioon taloudellisen kriisin. Monet joutuvat kiristämään budjettivöitään tämän kriisin tiimoilta ja sen takia pyytäisin puhemiehen tukea, koska tässä vaiheessa täytyisi tutkia innovatiivisia rahoitusmekanismeja ja Euroopan unionin maiden täytyy ryhtyä laatimaan vakava strategia tällaisten maiden suhteen. On arvioitava kumppaneiden kanssa strategiat koskien kehityspolitiikkaa, ilmastonmuutosta ja kehitysasioita muun muassa. Ja toivoisin, että puhemies ottaa tämän asian vakavasti. Kiitoksia. Grazie, Presidente. Kiitoksia puhemies Nestin Cashmanin mietinnön puolesta, koska minun mielestäni tämän parlamentin vastuulla ja Euroopan unionin vastuulla on tukea ja kunnioittaa vähemmän kehittyneiden maiden elämää erityisesti Afrikassa. 2015 vuonna emme voi olla siinä tilanteessa, että kahdeksaa tavoitetta ei ole saavutettu, koska millennium-tavoitteiden saavuttamisen ö, liittyen meillä on miljoonia ihmisiä, jotka elävät epäinhimillisissä olosuhteissa. EU on etunenässä viemässä eteenpäin kehitystä ja sen takia meidän on omaksuttava tärkeämpi rooli siinä, että solidaarisuus etenisi ja tavoitteet saataisiin saavutettua. Sen takia meidän on oltava tietoisia siitä, että emme pysty jatkamaan tällä samalla tiellä ilman, että menetetään valtavia äh, määriä ihmishenkiä. Kiitoksia paljon. Kiitämme sekä tulkkeja, henkilökuntaa että jäseniä. Jatkamme istuntoa kello kolmelta.